on Euroopan neuvoston selonteko ja komission julkilausuma, joka koskee 29. ja 30. lokakuuta 2009 kokoontuneen Euroopan neuvoston päätelmiä Euroopan neuvoston puheenjohtajan ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja komission varapuheenjohtajan toimikausia koskien sekä toimivallasta sekä uuden komission rakenteesta. Olen kiitollinen pääministeri Reinfeldille ja puheenjohtaja Barrosolle siitä, että he ovat tänään täällä paikalla. Ensin annan puheenvuoron Fredrik Reinfeldille Pääministeri, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitos, hyvä puhemies, arvoisat jäsenet. Minulle on suuri ilo olla taas täällä ja nyt voin kertoa teille tästä hyvin hankalasta ja haasteellisesta Euroopan neuvoston kokouksesta, joka on pidetty. Haluaisin kertoa teille, mikä tilanne oli juuri ennen Euroopan neuvostoa. Olimme jatkuvassa yhteydessä Prahaan ja muihin pääkaupunkeihin. Halusimme ratkaista Tsekin pyynnön, joka koski perusoikeuskirjaa. Tästä oli erilaisia ajatuksia ja pyydettiin poikkeuksia ja erityishuomioita eri jäsenvaltioilta. Mutta toisaalta me saimme selvän viestin koskien ilmastonmuutosta, joka oli toinen pääasia kokouksessa. Monen jäsenvaltion selvä viesti oli, että ei oltu valmiita antamaan selviä lukuja liittyen ilmastonmuutokseen, eli kuinka pitäisi rahoittaa sopeutumista ja ilmastonmuutoksen lieventämistä kehitysmaissa. Ottaen huomioon kaiken tämän, olen tyytyväinen kokouksen tuloksiin. Haluaisin korostaa tärkeimpiä seikkoja. Meidän tavoitteemme oli nyt kun Tukholman ilmastokonferenssi joulukuussa lähestyy, että olisimme jatkossakin edelläkävijöitä ilmastonmuutosasioissa, mutta illuusiota ei kannata elätellä, sillä neuvottelut olivat kyllä hyvin pitkiä ja hankalia, mutta loppujen lopuksi Euroopan neuvosto hyväksyi komission arvion, joka oli 100 miljardia euroa vuosittain 2020 asti. Ja arvioitiin, että kansalaisen julkisen tuon pitäisi olla 22-50 miljardia tähän saman vuoteen asti. 2020 vuoteen on ainoastaan 10 vuotta aikaa tätä nopeammin on toimittava ja siksi neuvosto huomioi, että tarvitsemme rahoitusta 5-7 miljardia vuosittain 2010-2012. Lopullista luvusta päätetään Kööpenhaminan konferenssin tulosten jälkeen EU ja jäsenvaltiot ovat valmiita antamaan oman oikeudenmukaisen osuutensa, jos muut avaintekijät tekevät samanlaisia ponnistuksia. Olen tyytyväinen siihen, että kokouksessa pystymme tästä asiasta hyväksymään selvän mandaatin. Muutama vuosi, päivä sitten palasin EUn Intian huippukokousta New Delhistä, jossa keskustelin pääministeri Singin kanssa ja ennen tätä puhuin presidentti Obaman kanssa EU-Yhdysvallat huippukokouksessa. Euroopan neuvoston päätöksen jälkeen me pystymme neuvottelemaan hyvin vahvasti, olimme yhtenäisiä, näin pystymme muitakin innostamaan, me pystymme esittämään omat sitoumuksemme ja ilmoittamaan omat odotuksemme ja olimme taas kerran kykeneviä olemaan johtoasemassa tässä asiassa, joka on kaikille kansalaisille niin tärkeä. Hyvä puhemies, hyvät jäsenet, viime viikolla käsittelimme myös taloudellista ja rahatilannetta, vaikka maailman talouden elpymisestä on joitain merkkejä, emme voi olla liian itse tyytyväisiä. Ensi vuonna kaikki muut paitsi yksi jäsenvaltiota on sen vaaran edessä, että ylitään kolmen prosentin alijäämäraja. raja 2008 alusta alkaen meidän yhteinen BKT on laskenut 4,7 prosenttia. Näistä syistä meidän ei pitäisi poistaa tukitoimia ennen kuin olemme varmistaneet elpymisen. Ja meidän on annettava lisää luottamusta ja jatkettava kriisistä pääsystrategioita. Euroopan neuvostossa me edistymme selvästi, kun pyrimme lisäämään eh, talouden valvontaa, eh, rahatalouden valvontaa ja pääsimme eh, päätöksen siitä, että perustetaan systeeminen riskilautakunta. Puheenjohtaja valtio aloittaa nyt keskustellut tämän parlamentin kanssa. Meidän on päästävä päätökseen, joka liittyy eh, tähän valvontarakenteeseen. Emme saa toistaa sitä, mitä on tapahtunut. On myös huomioitava työpaikka, työpaikkojen menettäminen. Viisi miljoonaa eurooppalaista on jo menettänyt työpaikkansa ja monella vielä edessään työttömyyden uhka. Tähän on saatava muutos, kun 15. heinäkuuta kerron teille Ruotsin puheenjohtajakauden tavoitteista. sanoi, että EUn on vahvistuttava kriisin kautta ja sanoin, että tämän kriisin hallinnointi on meidän suurimpia ja tärkeimpiä tehtäviämme, ja näin on vielä. Siksi haluamme palata näihin tärkeisiin asioihin vielä joulukuun huippukokouksessa. Puhemies, arvostetut jäsenet, toinen tärkeä tulos tästä kokouksesta oli, että hyväksyttiin EUn Itämeren alueen strategia, joka pohjautuu parlamenttimme, parlamenttinne aloitteeseen meidän tavoitteemme tällä strategialla on, että huomioitaisiin kaikki ympäristöhaasteet, jotka Baltian eh, anteeksi, Itämeren ympärillä on, ja pyrimme myös edistämään taloutta tällä alueella. Tämä aloite varmasti auttaa muitakin alueita Euroopassa. Alueet lähentyvät toisiaan ja EUn kilpailukyky lisääntyy. Puhumme myös sisä- ja oikeusasioista. Olemme tyytyväisiä edistyksiin, jota on tapahtunut laittoman maahanmuuton siihen suuntautuneiden toimenpiteiden osalta ja pyysimme lisätyötä tietyillä aloilla. Puhemies, hyvät jäsenet, tiedän, että haluatte myös keskustella toimielin asioista nyt iltapäivällä. Ne olivat tietysti tärkeällä sijalla näissä keskusteluissa. Yksi tärkeitä seikkoja oli se, että varmistettaisiin Lissabonin sopimuksen nopea voimaan astuminen. Tämä on erityisen tärkeää, jos haluamme vastata haasteisiin, jotka meillä on edessä. Tässä käytiin paljon eh, konsultaatioita, jotka ovat hyvin monimutkaisia, mutta loppujen lopuksi pystymme hyväksymään Tsekin tasavallan esittämän pyynnön. Kun tämä sopimus saatiin aikaiseksi, presidentti Václav Klaus oli valmis allekirjoittamaan sopimuksen, kuten tiedätte, hän teki näin viikko sitten lopunnen ratifiointiväline on nyt Tsekin ja Italian viranomaisten hallinnassa, ja tämä tarkoittaa sitä, että Lissabonin sopimus astuu voimaan ensimmäinen joulukuuta. Tiedän, että valtaosa teistä täällä tänään on samaa mieltä kanssani, että tyytyväisiä ja helpottuneita lopulta todellakin tämä pitkä institutionaisten uudistusten valmistelukausi loppuu. Ja Eurooppa-neuvosto puhui myös muista valmistelutoimista. Hyväksyttiin ulkoisen palvelun suuntaviivoista ja pyydettiin, että tuleva korkea edustaja tekisi ehdotuksen siitä, miten tämä palvelu toimisi. Ja nyt sitten nimitys ja nimikysymys meidän on täytettävä Lissabonin sopimuksen määräämät uudet tehtävät. Meidän on yhdessä teidän kanssanne mietittä uusi komissio. Tarkoitukseni on kutsua koolle huippukokous 19. marraskuuta, jotta voimme nimittää ne henkilöt, jotka hoitavat näitä uusia tehtäviä. Korkea edustaja on nimitettävä ennen uutta komissiota ja ennen tätä on oltava yhteydessä tähän parlamenttiin, kuten tiedätte, koska tämä henkilö on myös seuraavan komission varapuheenjohtaja. Hänkin, hänestäkin parlamentissa äänestetään hänen hyväksymistään. En nyt lähde spekuloimaan sillä, kuka näihin tehtäviin tulee, mutta haluaisin sanoa, että ei ole tärkeää ainoastaan kuka tämä henkilö on, mikä hänen nimensä on, vaan se, mitä henkilö tekee ja miten. Puhemies, hyvät jäsenet, viime viikon Euroopan neuvosto saattoi meitä eteenpäin, ei ainoastaan yhdessä, vaan monessa avainasiassa, jotka ovat Euroopan tulevaisuuden kannalta oleellisia ja koko planeetan kannalta. Olen kiitollinen kollegoille siitä, kuinka rakentavasti he ovat toimineet näiden haasteiden edessä. Kuitenkin sekä te että minä tiedämme, että paljon on vielä tehtävänä. Voin luvata, että seuraavien viikkojen aikana eh, tulee olemaan paljon kiirettä. Mielelläni jatkan läheistä yhteistyötä tämän parlamentin kanssa monen tärkeän kysymyksen tiimoilta. Kööpenhaminan kokous on 25 päivän kuluttua. Talouskriisi ei ole läheskään ohi, mutta meillä on nyt selvä mandaatti ilmastoneuvotteluihin. Olemme vakuuttuneita siitä, että pitää tehdä yhteistyötä, jotta saadaan lisää kasvun lähteitä ja lisää työllisyyttä. Olen tyytyväinen siihen, että parlamentti on minua tukenut. Mielelläni vastaan kysymyksiinne. Kiitos. Uh, thank you, Mr. Prime Minister. Kiitos, pääministeri. Ja nyt annan komission puheenjohtajalle puheenvuoron, Manuel Barroso. Kiitoksia puhemies, hyvät äh, jäsenet. Haluaisin onnitella pääministeri A. Äh, äh, Reinfeldtia siitä, että hän kommentoi kahta aspektia, politiikkaa ja institutionaalisia kysymyksiä. Mitä tulee politiikkaan? Tärkeintä oli tämä tärkeä, erittäin tärkeä sopimus toiminnastamme ilmastonmuutoksen suhteen. Me tiedämme, että nämä ovat vaikeita kysymyksiä, kun panokset ovat niin korkeat, tie ei toskaan tule olemaan helppo, mutta Euroopan neuvoston lopputulos oli parempi kuin alkuperäiset odotukseni me saimme eh, hyväksynnän, jonka komissio, sillä mitä komissio ehdotti, ja hyvin tiukat ehdot. Tämä tarkoittaa, että Euroopan unioni on valmis Kööpenhaminaa varten, olemme valmiita leikkaamaan eh, eh, päästöjämme ja investoimaan ilmastoon, samoin kuten komissio ehdotti. Jos me haluamme kehitysmaita tulemaan saman pöydän ääreen ja sitoutumaan Äh, ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, niin silloin meidän on laitettava rahaa pöydälle. Arviomme on, että vuoteen 2020 mennessä kehitysmaat tarvitsevat noin 100 miljardia vuodessa äh, ilmastonmuutoksen torjumiseen. Ja tämä mm, tarvitaan myös julkista rahoitusta ja on sovittu, että Euroopan unioni maksaa osansa. Myös muiden kumppaneiden on osoitettava, että ne ovat yhtä vakavissaan kuin me, koska meidän politiikkamme ei käsittele sitä, että me olemme eturintamassa ja muut sitten seuraavat vanavedessämme, vaan tarkoituksena on, että teemme yhteisiä ponnistuksia maailmanlaajuisten päästöjen vähentämiseksi. Viime viikolla minun muisti muistutettiin, kuinka lähelle nämä kaksi kumppania ovat päässeet äh, viime vuosina, viime aikoina Washingtonissa ja Delhissä. Sama koskee esimerkiksi Kiinaa. Kuten olen monta kertaa aikaisemmin sanonut, me olemme kaikki tässä samassa veneessä ja me Euroopan unionissa painostamme, jotta kaikki muut toimijat todella osallistuisivat. Meidän on pidettävä mielessämme loputavoite, kunnianhimoiset leikkaukset päästöihin, jotta pystymme rajoittamaan lämpötilan nousun alle kahteen asteeseen. Mikä ovat sitten Kööpenhaminan näkymät? Nyt näyttää siltä, että Kööpenhaminassa ei päästä yhteisymmärrykseen tästä kattavasta sopimuksesta, jota me edistämme e, tulevaisuudessakin, mutta läpimurto tullaan, voidaan kuitenkin saavuttaa neuvotteluissa. Sisältö on tärkeämpi kuin muoto minun mielestäni meidän pitäisi saada täysin operationaalinen sopimus, joka perustuu todelliseen poliittiseen sitoumukseen, joka astuu pian voimaan ja ottaa kaikki toimijat mukaan sekä mitä tulee päästöjen leikkaukseen että rahoitukseen. Ja yritämme saada aikaan lopulta sopimuksen, oikea-aikaisen sopimuksen. Meidän on yhdistettävä voimamme ensi viikkoina ennen Kööpenhaminan kokousta. Hyvät jäsenet, olemme juuri osoittaneet, että yhteisin toimin voimme sopia sopimuksesta, joka on ollut hyvin hankala monen hyvin pitkän aikaan. Euroopan neuvosto poisti viimeisen poliittisen esteen Lissabonin sopimuksen ratifioinnilta ja nyt voimme katsoa tulevaisuuden luottavaisina, koska kuten pääministeri Reinfeldt sanoi, Lissabonin sopimus astuu voimaan ensi kuun alussa komissio työstää sen täytäntöönpanoa. Tänä päivänä äh, komissio aloitti kuulemisen kansalaisaloitteesta ensimmäisenä konkreettisena askeleena. Haluaisin kunnioittaa pääministeri äh, Reinfeldtia hänen äh, toimistaan, jotta laiva saataisiin satamaan. Ruotsin puheenjohtajavaltio on tehnyt erinomaista työtä, jotta Euroopan neuvostossa päästäisiin yhteisymmärrykseen. Nyt meidän täytyy selvitä siirtymäajasta mm, ja täyttää nämä uudet virat. Minun tehtäväni oli kommentoida eh, ehdokkaita, mutta komission puheenjohtajana, kun tarkastelen institutionaalisia kysymyksiä, todella toivon, että hallituksen ja valtion päämiehet valitsevat sellaiset henkilöt, jotka todella tuovat tehokasta johtajuutta eh, neuvostoon puheenjohtaja, joka antaa Euroopan neuvostolle ähm, johdonmukaisuutta niin, että prioriteetit voidaan asettaa pitkällä tähtäimellä, eikä vain kuudeksi kuukaudeksi. Ja niin, että ulko- ja turvallisuuspolitiikassa lähetämme äh, johdonmukaisia viestejä kansainvälisille kumppaneillemme. Olen sitoutunut tekemään läheistä yhteistyötä Euroopan neuvoston puheenjohtajan kanssa. Meidän on tuotava, luotava yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja Euroopan neuvoston puheenjohtaja edustaa Euroopan unionia tällä tasolla. Ja meidän on tuotava yhteen kaikki yhteisön toimivaltuudet kaupasta, energiasta, ympäristöön, ja laajentumiseen asti, ja puheenjohtaja edustaa eh, Euroopan unionita näissä asioissa. Tämä koskee tietenkin myös korkeaa eh, edustajaa. Eh, korkea edustaja on myöskin komission varapuheenjohtaja, joten hän kiinnostaa minua erityisesti. Ihan pragmaattisella tasolla kun saan ehdotukset näiksi viroiksi, niin voin ähm, päättää komission kollegiosta ja äh, jakaa salkut. Olen vakuuttunut siitä, että tämä äh, korkea edustaja varapuheenjohtaja, jota tukee äh, hyvä ulkosuhdepalvelu diplomatian kautta, voi todella tuoda tehokkuutta ulkosuhdetoimiimme. Ja nyt menen kokona- komission kokonaisuudessaan. Toivon, että komissio koostuu pätevistä ja sitoutuneista eurooppalaisista, joka on valmis ottamaan vastuunsa aloitteistaan. Teen yhteistyötä hallitusten kanssa. Olen pyytänyt jäsenvaltioita nimiä, myös naisten nimiä ja sitten minun on päätettävä salkuista. Salkut eivät mene maille, vaan henkilöille. Äh, haluan myös komissiolle vahvaa mandaattia siksi, äh, kunnioitan täysin parlamentin kuulemisprosessia. Äh, lykkäykset, jotka johtuvat sopimuksen voimaan astumisesta, ovat luoneet haasteen. Me emme saa lykätä komission virkaan astumista, mutta emme voi myöskään kiertää kuulemisia. Hyvät jäsenet, Lissabonin sopimuksen avulla voimme vastata paremmin kansalaisten asettamiin haasteisiin, mutta se, miten me hyödynnämme sen mahdollisuuksia, riippuu poliittisesta tahdosta. Sopimus antaa meille mahdollisuuden toimia, mutta me tarvitsemme tahtoa toimia yhdessä. Ja tämä ö, viekin minut tämän iltapäivän alkuun. Se Eurooppa, jota edustettiin täällä tänään, solidaarisuuden ja rauhan Eurooppa. Se ei olisi ollut mahdollista ilman ihmisten sitoutumista mm, niiden ihmisten, jotka mahdollistivat muutoksen 20 vuotta sitten. Meidän on uudelleen herätettävä henkiin tämä vuoden 89 henki. Jos meillä on samanlaista sitoumusta kuin silloin, niin varmasti onnistumme. Kiitoksia mielenkiinnostanne. Kiitos puheenjohtaja Barroso. Ja sitten poliittisten ryhmien nimissä puhuvat aivan ensiksi Euroopan kansanpuolueen ja kristillisdemokraattien nimessä Joseph Daul. Hyvät puhemiehet, hyvät kollegat, Lissabonin sopimukseen on 27 jäsenvaltiota nyt ratifioinut ja Eurooppa on nyt tulosvelvollinen. On saatava tuloksia instituutioiden osalta ja vastuuvirkojen täyttämisen osalta. Ollaan tulosvastuullisia ilmasto- ja energia-asioissa ja myös ja erityisesti talouden elpymisessä. Kun Tsekin presidentti nyt allekirjoitti sopimuksen, loppujen lopuksi ollaan sopimus saatu valmiiksi. Kiitos hänelle. EPP-ryhmä, joka on jättänyt sormenjälkensä tähän sopimukseen, on oikein tyytyväinen näihin tapahtumiin, mutta me emme nyt voi monopolisoida julkista keskustelua, jota käydään ja puhutaan vain toimielimistä, mutta nehän ovat vain väline kun pyritään poliittisiin tavoitteisiin. Nyt pitää puhua näistä tavoitteista. Siksi minun ryhmäni pyytää, että te, Reinfeldt, teette kaiken, jotta mahdollisimman nopeasti päädään sopimukseen neuvoston puheenjohtajasta ja korkeasta edustajasta. Ja siksi ryhmämme pyytää herra Barroso, että jäsenvaltiot voisivat mahdollisimman nopeasti eh, jo jakaa toimivallat eri ehdokkaille ennen kuin parlamentti kuulee heitä. Me haluamme tarpeeksi eh, hyvät kuulemismahdollisuudet heille. Ja tuskin teille on uutta, jos sanon teille neuvoston puheenjohtaja, että nämä nimitysasiat kiinnostavat lähinnä Brysselissä, ei Euroopan kansalaisia. Mitä kansalaiset haluavat? He haluavat ratkaisua työllisyysongelmaan, luottoongelmaan, koulutukseen ja ilmastokonferenssiin, emmekä halua uudelleen kaasuongelmia, jotka johtavat mahdottoman tilanteeseen, niin kuin viime vuonna. Nyt Euroopan toimielimet meillä on kaikilla velvollisuus, erityisesti teillä herra Reinfeldt, että Eurooppa-junaa kulkisi luotionan nopeudella eikä vain omnibussin nopeudella. Kaikki täällä tietävät, kuinka vaikeaa tämä on, että teidän on löydettävä tasapaino ja huomioitava erilaiset poliittiset ajatustavat, maantieteelliset alkuperät, teidän pitää olla tasapuolisia ja huomioitava se, ketkä ovat käytettävissä, mutta teidän tehtävänne on kuitenkin nopeasti saada aikaiseksi sopimusneuvostossa parlamentin velvollisuus ja poliittisten ryhmien velvollisuus on ottaa kantaa näihin valintoihin vastuuntuntoisesti ja niin, että huomioidaan Euroopan yleinen etu. Toivottavasti tämä tulee olemaan edistysaskel Ruotsin puheenjohtajakaudella, mutta jotta tämä olisi mahdollista, pitää toimia todella nopeasti. Hyvät puhemiehet, hyvät kollegat, meillä on vielä enemmän kiire ilmastoasioissa kuin toimielin asioissa. Muutaman viikon kuluttua on Kööpenhaminan konferenssi ja haluaisin ilmaista tyytyväisyyteni Euroopan neuvostoon, sillä siellä vahvistettiin sitoumus taistella ilmastonmuutosta vastaan ja vähentää hiilidioksidipäästöjä mutta sanottiin myös, että tarvitaan määrällinen ja suunnitelmallinen tavoite myös meidän kumppaniltamme. Olisi huonoa neuvottelutaktiikkaa, jos kaikki kortit näytettäisiin Euroopan taholta ennen Kööpenhaminaa ja sitten amerikkalaiset Kiina ja Intia veisivät tässä tanssissa. Yhdysvallat, Kiina ja Intia ovat nyt maailmanlaajuisia mahtivaltoja, joilla on oma vastuunsa. Eurooppa on vastuullinen, mutta se ei voi olla sitä yksin. Kööpenhamissa ei riitä poliittinen sopimus, vaan tarvitaan nimenomaan määrällisiä jäsenvaltioiden sitoumuksia. valtioiden sitoumuksia. Hyvät kollegat, tarvitaan siis tulosvelvollisuutta. Tämä koskee erityisesti talouden elpymistä ja työllisyyttä, jotka liittyvät toisiinsa. Vaikka nyt vaikuttaa siltä, että pientä kasvua on taas tulossa, on tärkeää tietää, onko, eh, liittyykö tähän työpaikkojen lisääntyminen ja onko talouden perusta vakaa ja ovatko markkinat avoimet, säädelyt ja ei-protektionistiset. Näistä asioista eurooppalaiset ovat todella huolissaan ja nämä ovat oikeita huolenaiheita myös Euroopalle ja jäsenvaltioita. Ei ainoastaan pidä puhua näistä hallintokysymyksistä, jolloin me voineet havaita, että 20 vuotta sitten myös ihmiset, joilla oli tahtoa, saivat muurin murrettua ja siksi minä pyytäisin, että tekin sai saisitte liikettä, eh, hyvä puheenjohtaja, eh, jäsenvaltioiden johtoon. Kiitos. Kiitos, Joseph Doll. Ja sitten sosialistien ja demokraattien ryhmän edustajana Hannes Svoboda. Kiitos, puhemies. Just on puheenjohtaja, komission puheenjohtaja. Ehkä tämä on sattumaa, ehkä onnellista sattumaa, että tämä keskustelu käydään heti Oslat Havelin puheen jälkeen. Hän puhui siitä, miten tärkeästä prosessista oli kyse 20 vuotta sitten. Minä synnyin hyvin lähellä rajaa ja minä näin monia pakolaisia. Myös Prahan kevään yhteydessä 68, Rutschek esimerkiksi. Ja minä näen Lissabonin sopimuksen kautta täydentävän osan tähän eurooppalaiseen yhdentymisprosessiin. Tuskin Klaus halusi allekirjoittaa sopimuksen niin lähellä päivämäärää, jolloin juhlistimme 20-vuotisjuhlapäivää. Mutta hyvä näin. Nyt meidän pitää tehdä päätöksiä henkilöistä. Neuvoston puheenjohtaja. En toivisi itselleni tätä teidän tehtävänne, mutta oletteko valmiita lähipäivinä neuvotteluissa hallitusten päämiesten kanssa huolehtimaan siitä, että saamme jonkinlaisen maantieteellisen tasapainon, joka vastaa meidän Euroopan unionimme. Ja oletteko valmiita ehkä puhumaan naisten sitä, että naisten nimiä esitetään. En sano siksi sitä vain, että kollega Malmström on täällä, vaan voiko olla mahdollista, että huippupaikoilla on niin vähän naisia tällä hetkellä? Antaako tämä oikean kuvan Euroopasta tällä hetkellä? Parlamentin puhemies on myös tuonut tämän asian esiin. Siellä teidän vikanne, jos näin ei käy, mutta toivoisin, että neuvotteluissa ainakin viitatte siihen, että tarvitsemme paremman maantieteellisen jakauman ja myöskin tasa-arvokysymyksen mukaan, jotta voidaan edustaa näin koko Eurooppaa. Puhuitte koko korkeasta edustajasta, neuvoston puheenjohtaja, voitteko huolehtia siitä, että kun nimetään korkea edustaja, niin hän voi lähteä toimiin kunnolla vasta sitten, kun parlamentti on hänet hyväksynyt. Tiedän, että tässä on aikatauluongelmia, mutta selkeästi pitää ymmärtää, että korkea edustaja on myös komission varapuheenjohtaja. Siihen tarvitaan parlamentin hyväksyntä. Meidän täytyy hoitaa tämä tehtävämme. Toivon, että selkeästi ymmärretään, että me haluamme hoitaa meidän tehtävämme. Komission puheenjohtaja varmasti voimme luvata sen, että me haluamme hoitaa tämän tehtävämme perusteellisesti, mutta niin, että päätökset tehdään mahdollisimman pian, koska Euroopan kansalaiset vaativat meiltä työntekoa, eikä sitä, että kuukausitolkulla keskustellaan nimistä, vaan tehdään ripeästi päätökset. Viimeinen kohta. Talous- ja rahoituskriisi mainitsitte sen. Tämäkin aiheuttaa paljon huolta. Aivan oikein sanoitte, että työttömyys varmasti kasvaa edelleen. Olette oikeassa myös sanoessanne, että meidän täytyy lähteä tukitoimiin niin kauan, kun työttömyyttä on näin paljon, koska sitä odottavat unionin kansalaiset. Me emme voi muuten selvitä näin korkeasta työttömyydestä. Sitten keskustellaan myöskin näistä hoituskysymyksistä. Tärkeää keskustelua ajatellen sitä, että me emme halua puhua ainoastaan korkeasta verotuksesta, vaan sanomme, että haluamme käyttää kaikki mahdolliset välineet, jotta voimme estää spekuloinnin ja huolehtia siitä, että voidaan huolehtia toimivista markkinoista ja estää mahdollisesti tulevat rahoituskriisit. Goldman Sachsin johtaja vähän aikaa sitten sanoi, vain pakkari, joka tekee Jumalan työtä, mutta ehkä vähän kyynisesti, mutta jotkut ihmiset ikään kuin spekuloivat, ikään kuin toimisivat jumalina. Kyse on ihmisten toimista siitä, että suojellaan kansalaisia työttömyydeltä ja spekuloinnilta – toivon, että Ruotsin puheenjohtajakaudella voidaan vielä tehdä työtä tähän suuntaan. Kiitos. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Kiitos teille herra Svoboda ja sitten liberaalidemokraattien liiton ryhmän nimissä Kiefer Hofstadt. Kiitos puhemies. Aivan ensiksi haluaisin onnitella herra Reinfeldtia ja myös Cecilia siitä, että Lissabonin sopimus on ratifioitu. Haluan korostaa sitä, että tämä tapahtui siksi, että te olette niin kompromissihenkinen ja olette vakuuttuneita tästä tavoitteesta. Täällä oli paljon pessimistiä myös tässä salissa, jotka ajattelivat, että pitäisi jäädä odottamaan brittivaaleja tai että ratifiointia ei tulisi koskaan. Ja siksi haluaisin kiittää teitä kaikkien nimissä tästä aikaan saannoksesta. Eli melkein kymmenen vuoden työ, johon nyt saatiin tämä menestyksen kruunu. Haluaisin kiittää teitä myös tästä keskustelusta, jonka olette päättänyt käydä kanssamme, joka koskee siis korkea edustajaa, neuvoston puheenjohtajaa ja komissiota. Tämä on ainoa keskustelu, jota käydään. Ei tässä välttämättä kaikkia niin avoimesti tehdä. Minä olen lehdistöstä lukenut ja siis tässä tiedotusvälineet ovat tärkeässä asemassa, että näin on, eikä saa unohtaa, että tämä tällainen keskustelu on todella tärkeää Euroopan unionille. Ja lähtisin liikkeelle vähän eri järjestyksessä. Eli jos puhuttaisiin ensin komission rakenteesta, sillä sehän on parlamentille kaikkein tärkeintä. Tämä on meidän toimivaltamme, tai siis teidän toimivaltanne, tai meidän siis pitää tehdä yhdessä tämä työ. Me teitä valvomme, ja tämä ei kuitenkaan ole sama tilanne kuin mikä on neuvoston puheenjohtajan suhteen. Minä pyytäisin teiltä seuraavaa. Että että ensimmäistä kertaa voisitte käyttää ryppäitä, kun lähdette jakamaan toimivaltuuksia. Eli jos tekisitte neljä tällaista rypästä, eli salkkurypästä, ulkopolitiikka, joka on selvä, ja sitten innovaatio, ilmasto ja kestävyys, ja sitten toinen on talous- ja rahoitusasiat ja viimeisenä sisäasiat. Tämä olisi todella oleellista. Voisi ehkä olla vaikkapa varapuheenjohtaja, jotka todella olisivat vastuussa näistä asiakokonaisuuksista komission sisällä, siitä, että asiat hoidetaan järkevästi. Ehkä näin voitaisiin vielä parantaa komission toimintaa teidän johdollanne. Ja sitten toisaalta olisi tärkeää myös saada tasapaino aikaiseksi miesten ja naisten välillä. Komissiossa tämä on tietenkin mielessäni, eli tarvitsette ehdokkaita, jotka tekevät tämän mahdolliseksi. Ja sitten toinen asia, eli korkean edustajan nimitys. Herra Reinfeldt, tämä on hyvin tärkeää. Hänen pitää mahdollistaa selvä politiikan johto, pitää ottaa mukaan myös ihmisoikeudet, pitää olla johtoasemassa ja kyseessä pitää olla sellaisen henkilön, joka uskoo hyvin vahvaan ulkosuhdepalveluun. Tässä on avainasiat, eli henkilö, joka todellakin uskoo, että yhteisöpolitiikat ja ulkopolitiikka on nivottava yhteen ja tämä on järkevää, sillä hän on myös komission varapuheenjohtaja. Ja sitten kolmas nimitys, josta paljon puhutaan, niin se on ehkä kaikkein seksikkäin, eli neuvoston puheenjohtaja. Tässä minun ryhmäni on kolmea mieltä asiasta. Mehän voimme antaa vain mielipiteemme sille neuvostosiasta eh, päättää, mutta kyllä on hyvä, jos täältä mielipiteemme esitämme. Eli ensinnäkin kyseessä olisi pikemminkin puheenjohtaja, ei niinkään presidentti. Ja kyseessä pitää olla henkilö, joka uskoo Euroopan integraation. Jos valitaan paavi, niin kyllä siihen tarvitaan katolinen henkilö. Eli jos nyt valitaan neuvoston puheenjohtaja, niin tarvitaan sellainen henkilö, joka uskoo Euroopan integraation, eikä euroskeptikkoa, niin kuin voisi joskus ajatella. Ja sitten kolmanneksi, jotta voidaan todellakin olla varmoja siitä, että henkilö uskoo Euroopan integraation. Hän pitää uskoa myös yhteisömetodiin, sillä yhteisömetodi nimenomaan edistää Eurooppaa, ei hallitusten välinen toiminta. Sitä joskus käytetään, on uusi, on maita, jotka tähän uskovat. Jotkut suuret maat eivät siihen onneksi usko. Mm, ei hänen pitää kyllä edistää yhteisömenetelmää. Ja sitten aivan lopuksi haluaisin pyytää, että herra Reinfeldt löysäi, löytäisi yhteisymmärryksen neuvostossa ja että tämän parlamentin Eurooppa-myönteisyys heijastuisi myös näihin nimityksiin ja tehtäviin. Eli tarvitaan kompromissi, mutta kompromissi, joka heijastaa tätä Eurooppa-myönteistä allianssia, joka edistää Eurooppaa tässä parlamentissa. Kiitos. Dziękuję, panie przewodniczący. Kiitos, herra Verhofstadt. Ja seuraavaksi Rebecca Harms vihreistä Euroopan vapaasta allianssista. Kiitoksia puhemies, hyvä herra Reinfeldt, hyvä herra Barroso. Erityisesti tämä 20 mm, vuoden takaisten historiallisten tapahtumien muistelu Lissabonin sopimuksen ratifioinnin jälkeen äh, nostaa nämä kiistat virkojen äh, aset asettamisesta hyvin omituiseen valoon. Václav Havelin suuret sanat, hänen ajatuksensa Euroopasta ja se pikkumielinen riitely eh, viime eh, Eurooppa-neuvostossa henkilöstökysymyksistä eivät oikein sovi yhteen. Eh, minusta tällä hetkellä näyttää enemmän siltä, että helpotus Lissabonin sopimuksen ratifioinnista melkein kymmenen vuoden jälkeen, se on häipymässä ja sijaan tilaan astuu huoli siitä, etkö jäsenvaltioiden hallituksessa nyt yritetä toimia tämän vastaisesti. Ja nyt heti sen jälkeen, kun osoitimme suosiota Václav Havelille hänen puheelleen, niin tämä äh, on aina mielessä, kun ajattelee tsekkiä, vaikka onkin helpottunut se, mitä meidän on saatava aikaan, on yhteisymmärrys siitä, että vahvat miehet ja naiset pääsevät eurooppalaisen politiikan huipulle ja että yksittäisten edut ja niiden valtioiden edut, jotka vastustavat integraation vahvistumista, jäävät taka-alalla, enkä tällä hetkellä, herra Reinfeldt, voi teitä onnitella vielä, koska tällä hetkellä on hyvin, ei ole vielä sellaista uskottavaa tarjousta, jossa nämä virat olisi täytetty pätevillä miehillä ja naisilla myöskin mitä Kööpenhaminaan tulee, en voi olla täysin samaa mieltä. Minä tulin takaisin Barcelonasta viimeinen valmistelukonferenssi YK puitteissa Kööpenhaminaa varten. Ja e, silloin Brysselin huippukokouksen kautta vahvistettiin todettiin se, että Kööpenhaminan on mentävä aina alhaisemmin odotuksen. Mielestäni on väärin, että eurooppalaiset ovat nyt ottaneet sen asenteen, että mehän olemme jo oikeastaan tehneet kaiken mahdollisen, nyt muiden on toimittava jos mitataan se, mitä eurooppalaiset todella ovat jo tehneet tehokkaan ilmastopolitiikan saralla, hiilidioksidipäästöjen saralla, mitä faktisesti on saavutettu, mistä olemme sopineet päästötavoitteiden saralla, mikä löytyy ilmastopaketista. Me mikään siitä ei riitä, jotta voitaisiin saavuttaa tämän kahden asteen tavoite. Se tiedetään kansainvälisestikin. Ja jos nyt eurooppalaisetkin ryhtyvät kyseenalaistamaan sitä, pitäisikö meidän saada aikaan oikeudellisesti sitova sopimus, niin sitten kyseenalaistaan YK-prosessi, jota monet eurooppalaiset monien vuosien ajan ovat edistäneet, joten teidän pitäisi vielä pohtia, mitä aiotte siellä Kööpenhaminassa sanoa. Taustalla huolena on seuraava asia. Usein sanotaan, että kestävyysstrategia, luonnonvarojen tehokas käyttö, ilmastonsuojelu ja niin poispäin ovat uusi paradigma eurooppalaisessa teollisuuspolitiikassa. Václav Havel sai äsken suuret suosionosoitukset, kun hän tämän asian mainitsi. Minulla on se vaikutelma, että vaikka eurooppalaiset kovin mielellään tämän asian ottavat esille, niin talouskriisissä eh, he ovat menettäneet luottamuksen näihin mm, tulevaisuuden työpaikkoihin ja että he eh, ovat hukkaamassa mahdollisuuden uusiin työpaikkoihin ja tulevaisuuden strategioihin. Olen erittäin huolestunut tästä. Talouskriisi on huonoin perustelu sillä, että ei harjoiteta eh, kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa mutta tätä ei kyllä huomaa missään vaiheessa, kun katsoo Euroopan neuvoston päätöksiä. Kiitoksia. Ja sitten konservatiivien ja reformistien nimensä Timothy Kirkhope. Puhemies, ensin onnittelisin Ruotsia puheenjohtajamaata huippukokouksesta ja kannasta ilmastonmuutoksen osalta. Ilmastonmuutoksen vastainen taistelu on tärkeä prioriteetti ja silloin todella haluamme, toivomme, että Euroopan unioni on johtoroolissa. Tasapainoinen rahoituspaketti on tervetullut ja antaa unionille vahvan aseman siellä Kööpenhaminaan. Mutta minun on mainittava keskustelu, joka nyt tuntuu olevan tärkein esityslistalla. Euroopan neuvoston puheenjohtaja korkea edustajanimitykset. Meidän pitäisi selkeästi puhua siitä, mikä on toimivalta ja tehtävä ja sitten arvioida, minkälaisia henkilöitä tarvitaan näihin tehtäviin. Varmasti Euroopan neuvoston kannattaa kuulla tällaisia nimiä ja kuulla ehdokkaita, ehkä myös herra Verhofstadtia tällaisissa yhteyksissä. Niin, ettei lähdetä nyt kiistelemään hallitusten johtajien kesken. Johtajat haluavat antaa tehtäviä toisiaan pieni, suurimaa, etelä, pohjoinen, länsi, itä, mikä puolue, vaan kuka hoitaa tehtävää parhaiten. Jotkut pyrkivät jopa jakamaan Euroopan sanomaan, että vain Schengen-alueen jäsenvaltion, euroalueen jäsenvaltion edustaja käy päinsä. Tämä on syrjintää, jota emme voi hyväksyä. Ja näin käy historiallisena päivänä, kun muistamme kaikkia sodissa kaatuneita ja viikolla, jolla olemme muistaneet kristalliöön tapahtumat ja muut ja olemme juhlistaneet kaikkea sitä, joka johti kommunismin kaatumiseen Puolassa, Unkarissa, Baltian maissa ja kautta Keski- ja Itä-Euroopan ja lopulta tietenkin myös Berliinissä. Aivan oikein on taistella vapauden ja arvojen puolesta. Ei ole oikein taistella hyvien työpaikkojen puolesta muutamalle harvalle. For, for your speech. Kiitos tästä puheenvuorosta. Ja seuraavaksi Luta Biski. Euroopan yhteinen vasemmiston konfederaatioryhmän nimissä. Herr Puhemies, Lissabonin sopimuksen ovat äh, ratifioineet kaikki 27 jäsenvaltiota. Monet pitävät sitä suurena menestyksenä. Minun ryhmäni ei sitä tee. Äh, olen syyt sille jo useasti täällä maininnut, enkä aion niitä nyt tässä toistaa. Tosi seikka, että perusoikeuskirja äh, ei tule koskemaan kolmen jäsenvaltion kansalaisia todella kyseenalaistaa EUn perusoikeuksien suojan. Otan tämän esitysti esille ottaen huomioon tämänpäiväisen juhlaistuntomme ja Václav Havelin puheenvuoron. Erityisesti koska eurooppalainen vasemmisti on sosiaalinen, rauhanomainen ja haluaa kestävää, ympäristöllisesti kestävää eurooppalaista integraatiota, me tulemme eh, jatkamaan näitä eh, sopimuksellisten, tämän sopimuksellisen pohjan käyttöä, sitä olemme tähänkin mennessä tehneet. Se, että Euroopan parlamentille annetaan enemmän oikeuksia, on erittäin hyvä asia. Vaikka nyt ollaankin kovin iloisia, niin eh, olisi hyvä, jos hallituksen ja valtion päämiehet olisivat käyttäneet huippukokoustaan konkreettisemman politiikan luomiseen. Suurin haaste, joka maailmalla on edessään, on ilmastonmuutos olemme matkalla ilmastokonferenssiin Kööpenhaminaan ja valitettavasti Euroopan unioni on nyt luopunut siitä johtajan roolistaan, jonka se on itselleen ottanut. Koska sisällölliset sitoumukset liittyen päästövähennyksiin eivät vastaa tarpeita, eikä voida hyväksyä sitä, että EU-jäsenvaltiot ihan selvästi yrittävät kiertää taloudelliset velvollisuutensa. Ja tätä ei mielestäni voida hyväksyä. Ei tässä ole kyse siitä, tuleeko Ruotsista pian suuri viiniviljelyalue, vaikka sen heille sallinkin. Nyt on ihan konkreettisesti kyse henkiin jäämisestä ja rauhasta maailmassa. Jo tänä päivänä ilmastonmuutokset aiheuttavat köyhyyttä ja nälkää ja pakottavat miljoonat ihmiset muuttamaan pois kotiseuduiltaan. Varmasti monet täällä salissa ovat jo puhuneet maailmanlaajuisista haasteista, joita kansallisesti ei voida käsitellä. Ilmastonmuutos, köyhyyden, törjyydeminen ja rauha ovat juuri tällaisia haasteita jos Euroopan unioni ei johdonmukaisesti esimerkinomaisesti toimi näillä saroilla, niin silloin se tulee menettämään kansainvälisesti uskottavuuttaan. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Ja sitten seuraavaksi Tarnosen Jarlin. Uh, new... Puhemies, uusi neuvoston puheenjohtajan asema on ainoastaan kahden ja puolen vuoden toimikaudeksi tehtävä nimitys, eikä hänellä ole kovinkaan paljon tehtäviä. Eli jonkun pitäisi sanoa Tony Blairille, että ei tästä pidä harmistua liikaa, jos ei tähän virkaan pääse. Kyseessä on todellinen 2000-luvun eh, keisari, todellinen Karli Suuri, meidän oman herra Barroson yläpuolella oleva henkilö ja sanon tämän herra Barroson läsnäolessa, mutta jos ajatellaan uutta korkeaa edustajaa, niin nyt meillä on todellinen budjetti, jolla on tarkoitus uusia diplomaattisia edustustoja avata. Haluaisin sanoa, että tämä kyllä vaarantaa turvallisuusneuvostossa olevat olevien pysyvien jäsenten aseman, Ranskan ja Ison-Britannian aseman. Ongelma tässä ei ole, että meillä on liian vähän diplomaattisia edustustoja, vaan että on liikaa työttömiä. Täällä on juhlittu Berliinin murin murtumisen 20-vuotisjuhlia ja näin aivan oikein. Nyt meillä on kuitenkin uusi muuri, joka ei enää ole rajalla, vaan maiden sisällä ja tämä muuri kulkee poliittisen establishmentin edustajien ja kansan välillä. Herra Verhofstadt, nyt on liian myöhäistä pyytää avoimuutta. Täällä on ihmisiä paikalla, jotka jatkossakin puhuvat kansan puolesta ja puhuvat näitä instituutioita vastaan avoimesti ja kuten me olemme sanoneet, näin aiomme tehdä jatkossakin. Ne eivät ole demokraattisesti legitiimejä. Kiitos. Uh, thank you. Uh... Kiitos. Sitoutumattomien nimissä Hans-Peter Martin. Die Demokratie braucht... Demokratia tarvitsi vallankumousta. Ja kollega Dartmouth, koskaan ei ole väärin puhua avoimuuden puolesta. Ten kollega Verhofstadt. Ruotsi puheenjohtajakaudellaan voisi varmasti olla valaiseva esimerkki ja osoittaa, miten voidaan estää kinastelu, arvoton kinastelu työpaikoista. Saksa ja Itävalta huonona esimerkkinä, kun puhutaan komission jäsenehdokkaista myös. Salissa istuu päteviä ihmisiä, joilla ei ole mahdollisuuksia. Nyt toivoisin, että olette rohkeita, kun Lissabonin sopimus on hyväksytty. Sanotaan, että tarvitaan selkeämmät päätöksentekomenettelyt komission osalta. Sen pitäisi olla mahdollista. Euroopan parlamentista pitäisi löytää hyviä ihmisiä. Täällä on paljon asiantuntemusta, ei niitä tarvitse muista osavaltioista etsiä. Pan Premier Fredrik Reinfeldt. Ja seuraavana pääministeri Reinfeldt, olkaa hyvä. Thank you very much for many, um, but... Kiitoksia näistä useista arvokkaista kommenteista ja kysymyksistä. Kuten joku täällä sanoi, tarvittiin aika paljon, aika paljon aikaa, jotta 27 jäsenvaltiota ratifioivat tämän sopimuksen. Olemme keskustelleet tästä usean vuoden ajan ja monet minulta kysyvät, kuinka pian saamme alo- voimme aloittaa elävän tämän äh, perustuslain jälkeen. Minä perustan työni näihin sopimukseen ja siellä on määritelty, että hallitusten ja valtionpäämiehet ovat päättävä elin. Se löytyy sopimuksesta. Jos siihen lisätään äh, minulle selkeä ongelma, nimittäin että suurin osa näistä ihmisistä on tämän hetkellä pääministereitä mm, ja on vaikea e, asettautua ehdolle virkaan, jota ei ehkä saa, ja sitten ilmoittaa ihmiseltä, että lähtee maasta, ja sitten palata takaisin sanoen, että ei saanutkaan työtä. Tämä on otettava huomioon kun katsomme tätä. Ja tulee korkean edustajaan, niin on paljon enemmän avoimuutta, paljon enemmän keskustelua, koska se, hän on osa komissiota. Hän, tämä liittyy myös Euroopan parlamentissa järjestettyihin kuulemisiin. Hänet vahvistetaan sillä tavoin. Öö, korkea edustaja menee suoraan tehtäväänsä, mutta sen täytyy olla osa myös parlamentin hyväksymää komissiota. Tämä on hiukan monimutkaista ja sanoin tämän viimeksikin, koska on ajateltu, että näin tapahtuisi. Tämä piti astua voimaan jo ennen Ruotsin puheenjohtajakautta, mutta prosessi kesti paljon pidempään kuin ajateltiin. Vain tästä tasapainosta, koska tämä on asia, joka usein otetaan esille. Juuri tänään kävin eh, ensimmäisen konsultaatiokierroksen 26 kolleganin kanssa. Ja tarvitaan hyvin paljon tasapainottelua ja on vain kaksi ihmistä sitä tekemään. Eh, mainitsitte maantieteellisen eh, jakautumisen sukupuolen, mm, mutta pää tasapaino, joka on löydettävä, on keskusta oikeiston ja keskusta vasemmiston välillä. Eli hyvin paljon tasapainottelua tässä on. Ja mielelläni haluaisin täyttää kaikki ne kriteerit, jotka täällä on mainittu. Tietenkin yritämme löytää mahdollisimman parhaan tasapainon. Kuten sanoin, ensi torstaina meillä on huippukokousaikainen illallinen ja yritämme saada aikaan nopeaa ja hyvää prosessia. Ja kun täällä kommentoitiin sitä, että kuka tekee tämän päätöksen, eh, keskustelu kaikkien kanssa tarvitsee, siihen tarvitaan aikaan. Meitä on 27 jäsenvaltiota. Eh, täysi konsultaatio vaatii kahden päivän työn. Se on fantastista, mutta siihen menee aikaa. Eh, ilmastosta haluaisin sanoa, että olen samaa mieltä Rebecca Harmsin kanssa, että Eurooppa ei tee riittävästi. Haluaisin myös muistuttaa siitä, että olemme mm, ennakolta suunnitelleet tilanteen, jossa vahvist, jossa lisäämme ponnistelujamme eh, ja tavoitteitamme korotamme Euroopassa, mutta siihen liittyy ehtoja. Jos me Euroopassa menemme pidemmälle, niin silloin me tarvitsemme samanlaista sitoutumista muulta maailmalta. Minä eh, pidän hyvänä joidenkin maiden päätöksiä mennä pidemmälle. Meillä on esim merkkejä tästä. Minun maani Ruotsi on esimerkiksi ottanut 40 äh, prosentin tavoitteen vuoteen 2020 mennessä ja samoin Saksa. Meidän täytyy tehdä enemmän. Emmekä me ole niitä, jotka haluavat vesittää äh, sopimuksen Kööpenhaminassa, mutta paljon työtä on tehtävä, jotta muut liikkuisivat. Ja minä tulen Intiasta, olen matkustanut Intiaan, Yhdysvaltoihin, matkustan Kiinaan myöhemmin tässä kuussa. Meidän on saatava johtajat yhteisymmärrykseen, jotta tämä asia saataisiin liikkeelle. Tämä on maailmanlaajuinen haaste maailmassa, jossa ei ole maailmanlaajuista johtajuutta tai päätöksentekoa, kuten meillä on Euroopan unionissa. Siksi tämä on niin vaikeaa saavuttaa, mutta samanaikaisesti meidän on tehtävä se. Euroopan unioni kattaa vain 13 prosenttia maailmanlaajuisista päästöistä. Emme pysty selviämään tästä yksin. Tarvitsemme myös pääsaastuttajien sitoumista ja nämä hiukan sanovat, että haluavat jäädä sopimuksen ulkopuolelle. Se on mahdotonta, muuten emme koskaan pysty saavuttamaan tavoitteitamme. Ruotsin puheenjohtajavaltio yrittää saada aikaan parempaa rahoitusmarkkinoiden valvontaa ja rahoitusta markkinoille tulevaisuudessa. Aloitamme myös keskustelut, jotka jatkuvat Espanjan puheenjohtajuuskaudella kilpailukyvystä. Miten saamme paremmin toimivat työmarkkinat, kuinka voimme päästä ulos kriisistä, kunhan elpyminen alkaa toden teolla. Tarkoituksena on oppia entisistä ongelmista ja meidän täytyy myös keskustella siitä, että saamme paikan parempaa kilpailukykyä ja paremmin toimivat työmarkkinat Euroopassa. Kiitoksia. E, Kiitos pääministeri ja seuraavana herra puheenjohtaja Osamana Barroso. Ihan lyhyesti puheenmies. Muutama asia, joka tuli keskustelussa esille. Ensinnäkin ilmastonmuutos. Tämä pitää tehdä selväksi. Euroopan unioni on sitoutunut sitovaan sopimukseen. Me olemme ratifioineet Kioton sopimuksen. Kioton pöytäkirjan kaikki ovat sen tehneet ja olemme nyt sen puolesta, että jatkossa tarvitaan sitovaa sopimusta. Jos joku ei tällaista halua, niin tämä ei ole Euroopan unioni. Mutta tosiseikka on kuitenkin, että jotkut kaikkein tärkeimmistä kumppaneista eivät ole valmiita tähän. Tässä on nyt kaksi mahdollisuutta. Ensinnäkin voimme ajaa jatkuvasti jotain sellaista, mikä ei tule onnistumaan, kuten tiedämme. Toinen mahdollisuus on se, että pyrimme kaikkeen parhaimpaan mahdolliseen tulokseen Kööpenhaminassa, eli että olisimme niin kunnianhimoisia kuin vain mahdollista Kööpenhaminassa, ja ainakin Euroopan komissio, ja olen vakuuttunut siitä, että tämä on valtioiden päämiesten ja hallitusten päämiesten äh, vakamus, eli että olemme sitoutuneita tällaiseen sopimukseen, joka asettaa selvät sitoumukset kehitysmaille ja että myös kasvavien, nopeasti kasvavien maiden sitoumuksia tarvitaan. Meidän on annettava jonkun verran rahoitusta myös erityisesti kaikkein heikommin kehittyneille maille, sillä tiedämme, että jos tätä tukea ei anneta, niin nämä maat eivät pysty sopeutumaan ja lieventämään ilmastonmuutosta niin kuin pitäisi. Mitä tulee sitten toimielin kysymyksiin? Meidän pitää tästä asiasta puhua aivan suoraan keskenämme ja rehellisesti. Uusi järjestelmä on astumassa voimaan. Se on hyvin vaativa me tai suurin osa meistä on, ko- olemme kovasti taistelleet, jotta saisimme tämän sopimuksen aikaiseksi vuosikausia. Yhdeksän vuoden ajan Nitsan sopimuksen jälkeen haluttiin kunnianhimoisempi sopimus. Ja nyt se on pantava täytäntöön. Tämä on monimutkaista siksi, että unioni on monimutkainen. Se koostuu valtioista ja kansalaisista. Oleellista tässä on nyt se, että pitää kunnioittaa perustamissopimuksia. Me olemme oikeuden pohjautuva yhteisö ja jos meillä on vähemmän sitoumuksia, jotka pohjautuvat perustamissopimuksiin, niin emme toimi oikein. Ja sen takia, jos ajattelemme tätä siirtymäkautta, kun panemme täytäntöön uuden sopimuksen, niin pitää huomioida kaikkien toimielinten toimivalta, eli parlamentin, neuvoston ja komission toimivalta. Minä kuulun niihin, jotka on sitä mieltä, että Eurooppa ei mene eteenpäin niin, että yksi toimielin rakentaa omaa valtaansa muita vastaan. Tämä on väärin. Toimielinten välinen mustasukkaisuus on todella vältettävää. Meidän etujemme mukaista on, että Euroopan parlamentti on vahva. Lissabonin sopimus antaa sille lisää tehtäviä, mutta tämän lisäksi tarvitsemme neuvoston, jolla on jatkuva ja selvä johtaja ja johtajuus, mutta tämän lisäksi tarvimme komission ja tässä mainitsen nyt, mitä Lissabonin sopimuksessa sanotaan. Luen sen sieltä. Täällä sanotaan artikassa 17, että komissio edistää Euroopan unionin yhteistä etua, tekee aloitteita tätä varten ja vaali sopimusten täytäntöönpanoa ja niiden toimien täytäntöönpanoa, jotka on tämän sopimuksen perusteella päätetty. Eli siis komission tehtävä on varmistaa se, että sopimukset pannaan täytäntöön myös tämän siirtymäkäyden kauden aikana. Tämä toimivalta komissiolle annetaan ja komissio aikoo tämän mukaisesti toimia. Eli meidän pitää toimia kumppaneina. Meidän on voimistettava Euroopan toimielimiä. Jos toimielimet eivät toimi, niin miten tässä käy? No, jäsenvaltiot, ainakin jotkut jäsenvaltiot, pikemminkin sitten tekevät päätöksiä toiminten ulkopuolella. Tätäkö haluamme tuskinpa me haluamme, että päätökset tehdään nimenomaan niissä instituutioissa puitteissa, jotka tämä oikeudellinen yhteisö meille antaa. Ja tämän haluan teille aivan suoraan ja rehellisesti sanoa. Meidän on vahvistettava vastavuoroisesti eri toimielimiä. Me olemme nyt kuulleet Václav Havelin eh, sanat ja pyynnöt. Tämä oli todella tärkeää, mutta kuten Jean Monet sanoi, mitään ei voi tehdä ilman ihmisiä, ilman toimielimiä taas mikään ei ole jatkuvaa. Ja meidän on lähtevä liikkeelle nimenomaan tästä kumppanuusperiaatteesta. Ja siitä syystä haluaisin kiittää teitä muun muassa ehdotuksistanne, jotka koskevat komission organisaatiota ja toimintaa. Minustakin yhteisömetodi on hyvin tärkeä ja sopimukset, jotka tekevät selväksi vastuu ja on vastuu on perustamissopimuksen mukaan puheenjohtajalla ja minä aion näin vastuusti toimia. Kun minä esittelen komission, niin aion toimia niin kuin kaikki muutkin tekstin laatijat, eli että aion kiittää kaikkia, jotka ovat minua auttaneet, mutta kuitenkin otan kaiken vastuun itselleni. Eli tämä pitää tehdä selväksi. Kunkin pitää kantaa omaa vastuunsa niin, että kunnioitetaan muita toimielimiä. Ja on aina huomioitava ensimmäisellä sijalla Euroopan yhteinen etu. Kiitos puheenjohtaja näistä huomioistanne. Ja sitten muut puhujat, ensinnäkin Inigo Mendes de Vigo, kaksi minuuttia. Gracias, señor presidente. Kiitos puhemies. Komission puheenjohtaja onnitteli herra Reinfeldtia siitä, että laiva on hyvin hoidettu satamaan, eli Lissabonin sopimus. Kaksi vuotta sitten täällä kuulimme, että sopimukselle ehkä käy niin kuin Hemingwayn tarinassa Vanhus ja meri, että loppujen lopuksi aika huonossa kunnossa siinä satamaan päästiin, mutta nyt ei käynyt näin, vaan kaikki on kunnossa. Haluan kiittää herra Reinfeldtia ja Cecilia ja se, mitä tässä on nyt tehty, kun pyrittiin kompromissiin Tsekin presidentin kanssa, niin tämä oli oikein. Monia täällä on tästä Tsekin presidentin toiminnasta kärsinyt, mutta kuten eräs espanjalainen runoilija sanoi, kaikkein tärkeintä kaiken jälkeen on se, että mikä on lopputulos. Ja minä en nyt Era Barrosolle aio antaa minkälaisia ehdotuksia siitä, miten komissio pitää koota. Minä kunnioitan komission puheenjohtajan autonomiaa tässä hänet on tähän tehtävään valittu ja siinä vaiheessa kun te esitätte nämä henkilönne, niin sanomme tuemmeko teitä vai emmekö, mutta tässä vaiheessa näin kyllä teemme. En myöskään anna neuvoston puheenjohtajavaltion puheenjohtajalle mitään suosituksia, mutta kerron kuitenkin, mitä tapahtui silloin, kun suunniteltiin perustuslaista sopimusta. Ensimmäisessä versiossa, kun suunniteltiin neuvoston puheenjohtajan asemaa, niin ajatuksena oli, että kyseessä olisi pääministeri, joka olisi ollut tehtävässään jo vähintään kaksi ja puoli vuotta. Eli tässä puhuttiin ikään kuin Bruton lausekesta, sillä John Bruton kertoi meille, että hän oli ollut kaksi vuotta ja seitsemän kuukautta tässä tehtävässä, eli tämä olisi hän olisi voinut tämän tehtävän saada, mutta sitten tämä otettiin pois tämä kohta ja, ja DAF tämän varmasti muistaa, sillä me mietimme, mitä, sellaisen, mitä pääministerin DNAssa on, jota ei ole muilla. Miksi kyseessä pitäisi olla nimenomaan pääministeri? Herra Reinfeldt, etsikää tähän tehtävään paras henkilö, se joka kaikkein parhaiten pystyy olemaan moraalinen auktoriteetti ja samanaikaisiksi kompromisseja. Ja annoimme teille tähän välineen, herra Reinfeldt Eli että tätä valintaa ei pidä tehdä yksimielisesti, vaan määräenemmistöllä. Eli konsensus on hyvä saada aikaiseksi, jos tämä on mahdollista, mutta jos ei ole mahdollista, niin etsikää kaikkein paras henkilö tähän määräenemmistöllä. Kiitos. Kiitoksia edustaja Mendes de Vigo. Nyt annan puheenvuoron edustaja Marita Ulfskogille puolitoista minuuttia. Eh, Arvoisa puhemies, minä olen iloinen siitä, että Ruotsi puheenjohtajakaudella on jättänyt toiveet pyrkiä liian nopeisiin strategioihin, joiden kautta korkea työttömyys jatkuisi Euroopassa. Mutta pahoittelen sitä, että monet varoittelevat siitä, että Kööpenhaminasta ei tule sellaista menestystä kuin on toivottu. Tämä nähdään varmasti siitä, mitä keskustelua on käyty ja mitä kysymyksiä on osoitettu Pöhtä Reinfeldtiltä. Neuvosto kyllä vahvisti päätelmissään, että kehittyneen maailman on leikattava vuoteen 2050 päästöjä 80 tai 95 prosenttia, mutta jos tähän halutaan pitää tehdä jotain tehokkaasti ja pian, sitten puhutaan rahoittamisesta ja kehitysmaista. Ne maat, jotka ovat vähiten vaikuttaneet ilmastonmuutokseen, joutuvat maksamaan korkeimman hinnan, ja jos ei tätä ongelmaa ratkaista, ei saada sopimusta aikaiseksi. Kuten Fredrik Reinfeldt täällä on tänään sanonut, EU on luvannut kantaa oman osansa. Tämä on valtava antiklimaksi. Olisiko päätös voinut olla muu kuin, että Eurooppa kantaa tässä oman osuutensa? Tämä on vähän kuin kutoisi lapasta ja siitä valmistuisi vain peukalo. 5-7 miljardia ensimmäisten kolmen vuoden aikana. Neuvosto huomioi tämän. Tuo ei vaikuta nyt oikein arvokkaalta sitoumukselta minun silmissäni huolestuttava ongelmia on Yhdysvaltain ja Kiinan toiveiden kanssa, mutta suuria ongelmia on myös EUn kannassa ja toiveissa. Tämä olisi voitu oikaista. Olisin halunnut Fredrik Reinfeldtille esittää kysymyksen, jos hän olisi viitsinyt olla täällä paikalla. Miten Ruotsi puheenjohtajavaltion aikoo hankkia ennen Kööpenhaminaa voimakkaan mandaatin, koska Kööpenhaminan kokous ei saa epäonnistua? Kiitos. Grazie, onorevole Ulf. Kiitoksia edustaja Ulfskog, vaikka ylitittekin pitkälti puheaikanne, mutta otan se takaisin ensi kerralla. Ja sitten seuraavaksi edustaja Alexander Lambsdorff, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Lissabonin sopimuksen voimaanastumisen kautta saamme lisää demokratiaa, saamme kuulemismenettelyn korkealla edustajaa varten. Kaikki äh, komission ehdokka, komission jäsenehdokkaat kuullaan täällä, eh, mutta neuvostopuheenjohtajaehdokkaat ei, ei kuulla täällä, eikä häntä kukaan valvo. Hän on demokraattinen eh, virhe. Eh, hän voi olla korkeintaan demokraattinen välittäjä. Ja vähimmäisvaatimus on se, että neuvosto päättää hänestä edes yhteisymmärryksessä. Jos valitaan paavi, niin sitten valitaan katolilainen. Jos valitaan neuvoston puheenjohtaja, niin silloin valitaan eurooppalainen, joku, joka uskoo eurooppalaiseen ajatukseen. Hyvät naiset ja herrat, tämä keskustelu, jota liberaalit vaativat, jos sitä keskustelua olisi käyty täällä tänään, niin sitten me kaikki olisimme vain tiedotusvälineissä ja käytävillä keskustelleet tästä aiheesta avoimuus on korkein vaatimus näissä nimityksissä. Ja Reinfeldille tässä ei ole kyse, että tasapainoillaan keskusta-oikeiston ja keskusta-vasemmiston välillä, vaan keskustan oikeiston ja vasemmiston välillä. Kiitoksia. Kiitoksia ja seuraavaksi annan puheenvuoron edustaja Jadotille puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Ilmastonmuutos on jo aiheuttanut 300 000 kuolemaa. Se, ettei tehdä mitään, on rikos ihmisyyttä vastaan. Me tiedämme, että B-suunnitelmaa ei ole. Kuitenkin nyt ollaan jumissa. Voidaan sanoa, että Yhdysvallat on syypää, mutta meidän mielestämme Euroopallakin on valtava vastuu. Valitettavasti ei ole enää niin, niin kuin pääministeri sanoi, johtoasemassa, kun neuvotellaan näistä asioista. Neuvosto että Euroopan unionilla on sitoumus, mutta kuitenkin neljä, pro, prosent, neljä astetta on tulossa lämmön nousua ennen vuosisadan loppua, mutta on tärkeää, että tässä asiassa otetaan selvästi kantaa ja sitoudutaan. On selvää, että Norja ja Sveitsi ovat valmiita tekemään suurempia ponnisteluita. Brasilia, Indonesia ja muut nopeasti kasvavat maat ovat tehneet suurempia sitoumuksia, niin kuin tieteellinen yhteisö pyytää. Ja mitä sanoi Václav Havel, pitää olla realisteja ja ei saa ajatella, että Euroopan ulkopuolella ei tapahdu mitään ja että maailma oli muuttunut. Ei saa ajatella, että Eurooppa on aina etulinjassa, jos emme huomioi, jos ei huomioida parlamentin ja ympäristövaliokunnan vaatimuksia. Komissio on nyt vastuussa siitä, että ei edistytä, mutta Eurooppa voi taas olla etulinjassa, jos taas mennään 30 prosenttiin ja pitää antaa vähintään 30 miljoonaa etelän maille ja näin saadaan myös Yhdysvalloilta sitoumus sopimukseen. Kiitos. Kiitoksia arvoisa kollega. Seuraavaksi Edustaja Simanski, yksi minuutti. Dziękuję. Październikowe konkluzje Rady to dobra... Kiitos, puhemies. Lokakuiset neuvoston päätelmät antavat hyvän mahdollisuuden tarkastella Euroopan kantaa ilmastonmuutokseen. Meidän ponnisteluidemme pitäisi olla ehdollisia verrattuna siihen, mitä yhdysvaltalaiset, kiinalaiset intialaiset ja brasilialaiset tekevät. Meidän ei pitäisi tuhota omaa talouttamme maksamalla muille maille. Jos meillä olisi talouskasvua, voisimme rahoittaa teknologian muutoksia ympäristön hengessä. Euroopan unionin panos ei saa johtaa tilanteeseen, jossa jäsenvaltiot maksavat kaksinkertaisesti – kerran päästökauppajärjestelmässä ja toisen kerran rahoittamalla tukemalla muita maita. Kiitoksia hyvä kollega. Seuraavaksi annan puheenvuoron Mario Borgetsiolle kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Muutama päivä sitten eh, eräs eh, Strasbourgin tuomioistuimen tuomio eh, teki hyvin vakavan päätöksen ja komissio otti siihen liiallisen varovaisesti kantaa. Se kielsi krusifiksien käytön italialaisissa luokkahuoneissa. Kyse ei ole niinkään uskonnonvapauksesta, vaan mielipiteenvapaudesta. Tässä on rikottu subsidiariteettiperiaatetta. Nyt pelkkona on se, mitä tapahtuu Lissabonin sopimuksen voimaanastumisen jälkeen. Voimmeko olla varma, etteikö jatketa tällä vaarallisella harhat tiellä, että Euroopan unionin oikeuden avulla poljetaan kansallista oikeutta. Meidän olisi pitänyt reagoida paljon tiukemmin tähän asiaan, koska täytyy ottaa huomioon, kuinka paljon Italiassa on tätä vastaan protestoitu. Kaikki poliittiset voimat ovat kokoontuneet yhteen tänään. Tämä osoittaa kuinka tärkeää tämä on kansallemme. Se menee yli politiikan ja uskonnon, kyse on kulttuurista. Suuri filosofi eh, on sanonut, että me emme voi sanoa, ettemmekö olisi kristittyjä. Tänään erilaisia kokouksia, tapahtumia, ei edes tiedetä halutaanko järjestää ylimääräinen kokous Brysselissä. Kun katson näitä nimiä, jotka, joista puhutaan, Balkenende, Milliband ja Rumpuy, nämä on mainittu esimerkiksi. E, eivätkö kaikki ole huomanneet, että mm, kaikki kolme ovat osallistuneet erilaisiin kokouksiin. Pitäisi olla avoimuutta meidän toimielimissämme ja täytyy selkeästi sanoa nämä ihmiset, ovatko he omien maidensa ehdokkaita vai näiden okkultisten ryhmien ehdokkaita, jotka tapaavat mm, suljetuin ovin. Kiitoksia edustaja Borgezio ja seuraavaksi edustaja Francisco Kososa Wagner, yksi minuutti. Señor presidente. Puhemies, nyt kun on päästy yli Lissabonin sopimuksen hyväksymisen aiheuttaman huolen, on aika miettiä sitä, miten tulevaisuudessa kohdellaan niitä nationalistisia pyrkimyksiä, jotka vaikeuttavat Euroopan rakentamista. Olen sitä mieltä, että nämä vaikeuttamiset, ne eivät voi jäädä sellaisiksi, että ei ryhdytä toimiin. Pitää ajatella, mitä pitää tehdä seurannan päivinä ja vuosina. Minä toivoisin sellaista neuvoston puheenjohtajaa, joka olisi mies tai vielä paremminkin nainen, joka on vakuuttunut federalismista, joka kykenee euroa käyttämään, joka on Schengen-alueelta kotoisin ja joka on sitoutunut perusoikeuskirjan oikeuksiin. Kiitos. Kiitoksia arvoisa kollega. Hyvät kollegat, haluaisin kertoa teille, että täällä on Malaisian senaatin valtuuskunta paikalla tuolla vierailija korokkeella ja haluaisin sydämellisesti toivottaa tervetulleeksi tämän valtuuskunnan ään sitä johtaa senaattori Dato Wong Fong Meng, hänen korkearvoisuutensa senaatin puhemies. Haluaisin muistuttaa, että Euroopan parlamentin ja Malasian parlamentin suhteet ovat säännölliset ja hedelmälliset. Malasialla on hedelmällinen talous ja sillä on erittäin tärkeä rooli Kaakkois-Aasiassa. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi ystävämme, kollegaamme senaatista. Toivottavasti teillä on hedelmällinen vierailu täällä parlamentissa. Kiitoksia. Seuraavaksi annan puheenvuoron edustaja Brokille kaksi minuuttia. Herr President. Arvoisa puhemies,